Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Platz zu nehmen. Ich möchte den nächsten Tages... Nyt haluaisin, että siirrymme seuraavaan istuistan kohtaan, nimittäin voidaan sanoa, että kysymys on Venäjän kauppa- ja energiapolitiikasta – sen käyttämistä poliittisena aseena naapurimaita vastaan. Ennen kaikkea tässä on kysymys Ukrainasta, mutta ei pelkästään Ukrainasta. Moskovasta kuultujen äh, lausuntojen pohjalta ja toimenpiteiden pohjalta joita olemme voineet havaita. Olen tämän kollegan Sarjus Volskin kanssa tullut tämä myöskin julkilehdistötiedotteessa. On selvää, että tällaiset toimenpiteet eivät ole hyväksyttävissä vapaassa Euroopassa. 70-luvun Helsingin äh, päätösasiakirja on edelleen voimassa ja se sitoo myös Venäjää. Ja siinä todetaan, että jokaisella maalla Euroopassa on oikeus vapaasti päättää omasta suunnastaan suhteissa muihin maihin, suhteista eh, muihin maihin siis liittoutumisista ja niin edelleen, miten se haluaa. Tämä on kansainvälisoikeudellisesti sitovaa, se koskee kaikkia Euroopan maita. Ja siitä syystä Venäjän toimenpiteet ovat rikkomus Helsingin päätösasiakirjaa vastaan. Haluaisin muistuttaa siitä, että Venäjä on maailman kauppalijärjestön jäsen, ja näitäkin osin se rikkoo sääntöjä. On selvää, että jokainen maalla on yhteyksiä muihin maihin, se pyrkii saamaan läheisempiä yhteyksiä ja tämä oikeus myös Venäjällä ja ketään, me, ketään me, meistä ei kiinnosta se, että Venäjän ja Ukrainan suhteet olisivat huonot. Suhteiden pitää olla hyvät. Silloin saadaan Eurooppa, jossa vähemmän jännitteitä – jolloin syntyi myöskin vähemmän tällaisia jäätyneitä konflikteja. Ja, mutta se, miten jokin maa muokkaa omia suhteitaan, on tämän maan oma itsemä, oman itsemääräämisoikeuteen perustuva oikeus, tässä on siis Ukrainan oikeus, ja siihen me voittoa Brysselistä, eikä siihen pidä puuttua Moskovasta asiasta, pitää päättää Kiovassa. Kiovassa päättää sitä, mihin suuntaan mennään, ei Brysselissä eikä Moskovassa voida päättää asiasta. Voidaan vain sanoa, että jos halutaan suhteita, minkälaisiin edellytyksiin se tapahtuu, joulukuun 2012 ulkoministerikokouksen jälkeen me tiedämme myöskin sen, mitä vaatimuksia voin jonkin maan täytyy täyttää Vilniuksen kokousta valmisteltaessa, mutta päätös siitä, täytetäänkö nämä määräykset, mihin suuntaan mennään, päätös siitä tehdään Kiovassa eikä missään muualla. Tämän halusin tässä aluksi todeta. Nyt pyytäisin myös, että emme nyt käy keskustelua, jossa keskustellaan Vilniuksen kokouksen valmistelusta tai assosiaatiosopimuksesta, vaan tänä lyhyenä aikana mm, me käymme keskustelun, niin keskustelu tästä muusta asiasta tullaan käymään Sansonin Pansarin mietinnön pohjalta kuulemistilaisuuden puitteissa, jota ollaan valmistelemassa toisessa yhteydessä. Ja ennen Vilniuksen kokousta, tulimme, Vilnan kokousta tulimme käymään hyvin ensimmäisen keskustelun asiasta sen osalta, miten tätä kaikkea tulee arvioida, sitä onko saatu edistysaskelia vai ei. Minusta tänään meidän pitää välittää selkeä viesti, joka liittyy Venäjän toimintaan – ja tässä syystä olen iloinen siitä, että Ukrainan suurlähettiläs on löytänyt tien tänne ja lyhyesti e, esittelee meille kantansa kollega Viganista, samoin kollega Vigant, joka on meidän osaltamme vastuussa näistä asioista ja esittelee myös. Ja sitten käymme lyhyen keskustelun asiasta. Noin kello 12 päätämme tämän kohdan käsittelyn ja sitten pyytäisin, että ottaisimme sille seuraavan kohdan esityslistalla – joka on oppositiojohtajien Klitschko ja, ja, sen, ja Senjuk, ja pyydämme heitä esittelemään kantansa koskevat voineet heinäkuussa esittää omia kantojaan siksi, että Ukrainan parlamentin täysistunnon vuoksi he eivät voineet tulla heinäkuussa pidettyyn tilaisuuteen. Ja pyytäisin, että herra Klitsko ja Jensenko, että saisin toivottaa heidät jo nyt tervetulleeksi tänne kokoukseen. Herra lähettiläs, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Yes. Well, thank you very much, uh, dear Mr. Kiitoksia puheenjohtaja Euroopan parlamentin arvoisat jäsenet. Haluaisin kiittää teitä tästä keskustelusta. Tämä on nyt kesätauon jälkeinen ensimmäinen työpäivä. Ukrainassa on lomikin aikana toteutettu tärkeitä uudistuksia, jotta voidaan allekirjoittaa EUn ja Ukrainan välinen assosiaatiosopimus ja yksi tärkeimpiä asioita, joka liittyy tähän ja josta parlamenttikin on puhunut, liittyy syyttäjän toimintaan liittyvään lakiehdotukseen. Mutta elokuussa on nähty, että vaikka ponnisteluita on tehty, on ulkoisia tekijöitä, joita, joita Ukrainaan tulee vielä setviä. Ja voin vahvistaa täällä selkeän viestin, eli huolittamatta huolimatta kaikista pelotteluista, uhkavaatimuksista ja hermostuneista reaktioista, assosiaatiosopimus EUn ja Ukrainan välillä allekirjoitetaan marraskuussa. Ukrainan integroituminen EUhun on peruuttamatonta, ja kaksi viikkoa sitten Venäjän tulliviranomaiset siirsivät ukrainalaiset riskialttiiseen kategoriaan ja se johti siihen, että Ukrainan vienti Venäjälle käytännössä pysähtyi. Lähes kaikki lastit Ukrainasta on tarkistettu, oli niissä sitten maatalous- tai teollisuustuotteita. Ja ukrainaisiin kohdistuvat nämä toimet, ja tämä edustaa kahta kolmasosaa Ukrainan teollisuudesta, joihin liittyy satoja tuhansia työpaikkoja. Ja Ukrainan hallitus oli hyvin tiukkana näissä asioissa, kun se on ollut yhteydessä venäläisiin. Ja kun olemme käyneet keskusteluita Ukrainan ja Venäjän presidenttien välillä, Ukrainan valtuuskunta, jonka johdossa oli pääministeri, kävi nyt maanantaina Moskovassa. Ja meillä oli rakentavia ehdotuksia, joiden tavoitteena oli löytää kompromisseja ja lähteä siitä, että assosiaatiosopimus allekirjoitettaisiin. Ja me olimme valmiita käyttämään kaikkia mekanismeja, jotta löydettäisiin tehokkaita ratkaisuja tämän kumppanuuden osalta, mutta ikävä kyllä neuvottelutulokset, kuten Glorsil totesi, että Ukraina ei enää ole Venäjä, meille strateginen kumppani. Sen täytyy sopia kauppa-asioista EUn kanssa. Ja myöskin todettiin, että on erityisiä tullivalvontamekanismeja, jos EU allekirjoittaa tämän assosiaatiosopimuksen. Ja myöskin otetaan käyttöön tullit kaikille ukrainalaisille tuotteille. Tämä on nyt todellisuutta. Ja Venäjän toimet ovat olleet tämän suuntaisia. Ja tulos on tietysti haitallinen kaikille osapuolille, mukaan lukien EUlle ja Venäjälle. Moskova käyttää tätä strategiaa, vaikka se on sitoutunut siitä, että se pidättäytyy taloudellisesta painostuksesta, jonka tavoitteena on saada Ukraina tahtonsa alaisuuteen. Ja näin tästä koituu sille etua, vaikka vuonna 1994 äh, laadittiin sopimus, jossa Ukrainakin on ollut mukana. Nyt haluaisin todeta, että arvostan sitä, mitä Euroopan parlamentin jäsenet ovat todenneet suurimmista poliittisista ryhmistä tässä asiassa – on vaadittu, että EU pitää toimia aktiivisesti ja arvostamme myöskin kommentteja, joita komissio on tehnyt tästä Moskovan käyttäytymisestä, jota se luonnehtii mahdottomaksi hyväksyä, mutta EU pitäisi toimia nyt muutenkin kuin julkilausumien tasolla. EU pitäisi järkevästi yhdistää moraalista ja poliittista tukea Ukrainalle. Ensinnäkin tällä hetkellä Ukraina tarvii kaikkia eurooppalaisia puolueita taakseen, jotta voidaan allekirjoittaa assosiaatiosopimus Ukraina kanssa ja EUn pitäisi myöskin tehdä päätös asiasta ulkoasian neuvostossa 21. lokakuussa, jotta tämä päätös ei lykkääntyisi marraskuulle. Myöskin nopeasti pitää soveltaa sosiaalityösopimusta, ja se on mahdollista vasta sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti on sen hyväksynyt. Ja me luotamme tukeenne. Uskomme, että hyväksytte tämän. Ja neljänneksi meidän on vahvistettava yhteyksiä EUn toimielinten, jäsenvaltioiden ja Ukrainan ja Venäjän välillä. Ja viidenneksi meidän on käynnistettävä laaja kampanja, joka liittyy assosiaatiosopimuksen etuihin kaikille osapuolille, EUlle, Ukrainalle ja Venäjälle, kun ajatellaan demokraattista, poliittista ja taloudellista edistystä. EU voisi myöskin avata markkinoitaan tietyille ukrainalaisille tuotteille edellyttäen, että ne ovat EUn standardin mukaisia. Ja myöskin voitaisiin vauhdittaa mikrotaloudellista rahoitusapua Ukrainalle, jotta voidaan viedä eteenpäin tärkeitä hankkeita. Toivottavasti EU on rohkea ja jatkaa tilanteen tarkkailua. Ukraina haluaa täyttää omat tehtävänsä, joista on puhuttu vuoden 2012 neuvoston päätelmissä, jotta voitaisiin allekirjoittaa assosiaatiosopimus. Ja eilen Brysselissä käydyissä neuvotteluissa todettiin, että me olemme oikealla tiellä ja edistystä on tapahtunut näiden kriteerien osalta. Hyvät ystävät, viime viikolla Ukrainassa vietettiin 22. itsenäisyyspäivää ja presidentti totesi selkeästi, että Ukrainan osalta assosiaatiosopimus EUn kanssa on tärkeä ponne, jotta voidaan edelleen rakentaa uutta eurooppalaista valtiota. Ja viimeaikaiset tapahtumat todistavat, että yhteinen työmme Ukrainan hyväksi Euroopassa on nyt hyvin kriittisessä vaiheessa. Kiitoksia. Ja kiitoksia puheenjohtaja, että järjestitte nyt tämän keskustelun. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, for... Paljon kiitoksia puheenjohtaja, että järjestitte mahdollisuuden näin elokuussa keskustella kriisistä Ukrainan ja Venäjän välillä kauppasuhteeseen liittyvä kriisi, joka lähti liikkeelle elokuussa. Valitettavasti meillä on perinne, että näiden suhteiden osalta syntyy ongelmia joko elokuussa tai joulukuussa. Ja on tärkeää, että reagoidaan oikea-aikaisesti. Tämä on ehkä ensimmäinen kerta EUn ulkopolitiikan historiassa, kun meillä on kymmenen assosiaatiosopimuksia ja muita sopimuksia, niin että on nyt tällainen reaktio valtiolta tällaisen sopimuksen. Ei tämä uutta ole. Me olemme neuvotelleet viiden vuoden ajan vuodesta 2007 vuoteen 2012. Ja toivomme, että että muutaman kuukauden kuluttua tämä sopimus saadaan allekirjoitettua, joten tämä on yhtäkkinen reaktio kehitykseen, jossa Ukrainan kansa on halunnut lähteä neuvottelemaan. Useat enemmistöhallitukset ovat olleet mukana näissä neuvotteluissa. Tämä tilanne, jonka suurlähettiläs on esittänyt, Ukrainan venäjän tilanteella rajalla on ilmeisesti palannut normaaliin. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan molempien maiden taloudellista hyvinvointia. Ja toivomme, että olot pysyvät normaaleina. Periaatekysymyksenä EU on kehottanut monia molempia maita huolehtimaan siitä, että löydetään sääntöjen ja velvoitteiden mukaan ratkaisu, joka tyydyttää molempia osapuolia. VTO-jäsenillä on tietyt velvollisuudet, ja kuten puheenjohtaja sanoi, VTOn säännöt koskevat tässä jäsenvaltioita. Vaikka käytännön ratkaisuja on ehkä löytynyt tällä kertaa, niin viime viikkojen tapahtumat ovat valitettavasti osoittaneet, että tähän kauppakiistaan liittyy poliittinen ulottuvuus, joka liittyy Venäjän – melko avoimen painostuksen Ukrainan suuntaan juuri liittyen assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseen marraskuisessa itäisen kumppanuuden huippukokouksessa. Kuten lehdistöstä on nähnyt, Kremlin virkamiehet ovat kommentoineet, että assosiointisopimuksen allekirjoittaminen johtaisi siihen, että tullimenettelyitä tiukennetaan pysyvällä tapaa tuotteille, jotka tulevat Venäjän alueelle. sitten siteerattiin ja haluaisin lisätä, että hän on sanonut, että tällaisen sopimuksen allekirjoittaminen olisi kuin itsemurha Ukrainan osalta. Eurasian tulliunioni vetäytyisi vapaakauppa sopimuksesta Ukrainan kanssa, jos Kiova lähtee allekirjoittamaan tämän osasentisopimuksen EUn kanssa. Yhteydessä koko kokoukseen, joka järjestettiin Moskovassa maanantaina. Sama neuvonantaja kommentoi, että Ukrainalle olisi katastrofi tämä, ja tämä on tilanne, joka halutaan välttää kaikin keinoin Venäjän puolelta. Tämä on siis sitaatti. Viime viikon torstaina presidentti Putin itse totesi kantanaan, että assosiointisopimus esittää tiukkoja vaatimuksia ja Venäjä joutuu ottamaan käyttöön suojakeinoja omien markkinaidensa suojamiseksi. Rajakiista saattaa olla nyt vain ensimmäinen varoituslaukaus. Ehkä tässä on paljon lisää luvassa, jos ja kun Ukraina lähestyy assosiointisopimuksen allekirjoittamista. Ukraina totta kai ja toisaalta EU lähestyvät toisiaan näin. Vastaus, jonka komissio on todetaan antanut täysin yhteistyössä ulkosuhdehallinnon kanssa on selkeä. Ensin kauppapolitiikasta vastaavien tahojen osalta ja myöskin eilen komission sen Fylen suulla. Haluaisin palattaa mieliin keskeisimmät osiot siitä. Ukraina on itsenäinen valtio, joka voi tehdä omat valintansa kansainvälisistä sopimuksista. Puheenjohtaja tässä viittasi Helsingin päätösasiakirjaan ja minä haluaisin painottaa sitä, että viittaus Helsingin päätösasiakirjaan on todella perusta meidän olemassa olevalle kumppanuus- ja asiointisopimukselle, ei ainoastaan Ukrainaan, vaan Venäjän federaation kanssa. Myös Ukraina on yhä uudelleen osoittanut haluavansa poliittista ja taloudellista integraatiota – tärkeänä osana uudistumisprosessia tässä maassa. Tämä sopimus ei estä Ukrainaa, haluaisin hyvin selkeästi tämän sanoa, ei estä Ukrainaa kehittämässä rakentavassa hengessä suhteita Eurasian tulliliittoon, kunhan tässä kunnioitetaan VTO-sääntöjä, eikä olla ristiriidassa kattavaan vapaa kauppasopimuksen kanssa. EU on siksi sitä mieltä, että kaikenlaiset Venäjän taloudelliset uhkailut, jotka linkitetään mahdollisen sopimuksen allekirjoittamiseen, ovat toimia, joita emme voi mitenkään hyväksyä. EU on tiukasti sitoutunut assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseen, kunhan nähdään Ukrainassa merkittävää edistystä niiden päätösten mukaan, joita tehtiin ulkoasiaministeriöiden kokouksessa loppuvuodesta 2012 itäisen kumppanuusmaiden huippukokouksessa marraskuussa. Tietenkään ei ole muutettu mitenkään näitä vaatimuksia näiden tuoreiden tapahtumien takia. EU tällä hetkellä on huolestunut Ukrainan ja Venäjän kauppasuhteista ja toivoo ja olettaa, että – nopeasti ratkotaan nämä ongelmat kunnioittain Ukrainan ja Venäjän VTO-sitoumuksia, joihin on lähdetty vto jäsenuuden yhteydessä. Komission jäsen Fyyle tapasi eilen kansallisen turvallisuusneuvonantajan, Ukrainan presidentin edustajan Klujevin ja oikeusministerin ja kävi läpi näitä benchmark-vaatimuksia yksityiskohtaisesti ja selkeästi annettiin tukea näissä kauppasuhteisiin liittyvissä ongelmissa ja myöskin viesti, joka liittyy kauppaongelmien ratkomiseen Ukrainan kanssa. Hyvin selkeästi esitettiin, että EU haluaa huolehtia siitä, että sosiointisopimus voidaan allekirjoittaa myönteisissä aloissa, siksi Ukrainan on konkreettisesti puututtava ongelmiin, eikä saa lähteä nyt tällaisiin toimiin. liittyen esimerkiksi autoteollisuuden tuotteeseen. Tämä liittyy myöskin tariffimääräyksiin, tariffien lisäämisiin monilla aloilla. Kyse on siis kahdenvälisistä ongelmista. Ukrainan tuotteiden kaupan helpottaminen on tärkeää Ukraina on nyt esimerkiksi otettu niiden maiden joukkoon, jotka voivat viedä Tsipikaria ja Kanamunia EUn alueelle. Lisäksi Venäjän epäluulot alkuperäsääntöjen osalta nyt näyttää siltä, että eurooppalaisia ja turkkilaisia tuotteita tulvi valtavasti Venäjän markkinoille. On muistettava, että vapaakauppa-alue Ukrainan ja Venäjän välillä. Ja näin EU on vienyt Ukrainaan, mutta tämä ei ole suosituimmuus määräysten mukaista, kun se viedään Venäjän alueelle. Siis ei tällaista suosituimmuus käsittelyä, kun vienti on Ukrainasta Venäjään, koska lähtö alkuperämaa on Euroopan unionissa. Siksi vapaakauppasopimuksen allekirjoittaminen kolmannen osapuolen kanssa, eli EUn kanssa, Ukrainan puolelta ei voi olla oikeutus sille, että tiukennetaan tulimenettelyitä. Nyt tuntuu siltä, että yksityiskohtaisemmat tarkastukset Ukrainan ja Venäjän välillä vaikuttaisivat myös EUn yrityksiin, jotka tekevät kauppaa näiden kahden maan kanssa. Yritykset siis, jotka ovat investoineet näihin maihin ja ovat riippuvaisia erityisosaamisesta ja tuotannosta omien tuotteidensa osalta. Siksi ei haluta minkäänlaista kaupan estettä näiden kahden maan välille. Näin voidaan toimia näiden toimien osalta. Voidaan huolehtia siitä, että noudatetaan VTOn sääntöjä. Minä haluaisin painottaa sitä, että Assosiointisopimus ei saa haitata Ukrainan Venäjän suhteita tai suhteita muihin naapurimaihin. Me uskoisimme päinvastoin, että tästä olisi paljon hyötyä ja näin syntyisi monia uusia mahdollisuuksia kaikille talouden toimijoille Ukrainassa. On kyse sitten venäläisistä, turkilaisista, eurooppalaisista tai muista tahoista. Lopuksi haluaisin painottaa sitä, että Totta kai valvomme tilannetta jatkuvasti hyvin tarkkaan. Olemme sopivalla tasolla vuoropuhelussa jatkuvasti kaikkien osapuolten kanssa. Ulkosuhdehallinto ja komissio myös kertoo jatkuvasti parlamentille jatkokehityksestä valiokunnan kautta esimerkiksi, joka on vastuussa kansainvälisestä kaupasta. Kiitos. Kiitos. Nyt on vain vähän aikaa käytössä ja siksi pyytäisin, että puheenvuorot olisivat lyhyitä. Haluaisin jo nyt sulkea puheenvuorolistan. Muuten meillä on kymmenen puhujaa. Demes Marques on viimeinen, joka saa puheenvuoron. Siis 11 puhujaa. Nyt puhujalista on suljettu. Puolitoista minuuttia, jos mahdollista puolitoista minuuttia jokaiselle. Sarjus Volski. W imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej. Dziękuję przewodniczącemu. Minä puhun nyt Euroopan kansapuolen ryhmän nimissä. Haluan kiittää puheenjohtajaa siitä, että hän järjesti tämän keskustelun, joka on todella kiireellinen Aika on vähän käytössä ja olen iloinen siitä, että voin puhua täällä. Onnittelen Elma Brokia, se on myöskin herra Svoboda, sosiaalidemokraattien ryhmän johtaja. Viime kuukausina olemme nähneet, että elokuussa on toistavasti ollut yllätyksiä. Venäjä rakastaa tällaisia yllätyksiä. Ja meidän täytyy katsoa, että tilanne on todella herkkä. Kysymys ei pelkästään kaupasta, pohjimmiltaan on kysymys äh, muusta kuin kaupasta. Kysymys on, ei ole pelkästään Ukrainasta, kysymys on myöskin Moldovasta ja Armeniasta. Kysymys on koko itäisestä kumppanuudesta ja siitä, että Venäjä asettaa kyseenalaiseksi koko tämän kumppanuushankkeen. Voimme nähdä, että on erilaisia toimenpiteitä, jotka tähtävät kärjistymiseen Kysymys on siitä, että näitä toimia tullaan jatkamaan. Tähän voidaan, tätä voidaan odottaa. Kysymys on geopoliittisesta toimista ja EU ja Venäjä ovat törmäyskurssilla. Käytetään tällaista pehmeää valtaa, viitataan toistuvasti historiaan, niin Ukrainassa kuin Venäjällä, kun käydään tällaista poliittista keskustelua. Tässä kauppa on välineenä samoin kuin maakaasu, eikä meidän pidä unohtaa myöskään sitä, että on konflikteja, jotka ovat olemassa esimerkiksi Transnistriassa ja myöskin se, mitä on tapahtunut Venäjän ja Azerbaidžanin välillä, koska sekin on varoitus Armenian suuntaan, vaikka tätä saattomia ei enää ole, kuitenkin ongelmat jatkuvat. Ja haluaisin sanoa, että myöskin nyt ryhdytään muihinkin toimiin Ukrainan vastaisin toimiin, jos syntyy tämä sopimus Venäjän EUn kanssa. Me olemme yksi osapuoli, me emme saa olla pelkästään tarkkailijana, sillä sekä EU että Ukraina, niillä on oikeus vapaiseen valintaan. Euroopan komission täytyy siitä syystä tarkastella tilannetta kokonaisuudessaan, eikä se saa nähdä sitä pelkästään kauppakysymyksenä. Venäjän painostuksen ei saa taipua. Ukrainalla on oikeus omaan valintaan, omaan vapauteen. Ja siksi meidän täytyy vahvistaa unionistamat vaatimukset. Ensinnäkin se, että Rova Timoshenko täytyy vapauttaa. Oikeuslaitosta on uudistettava. Ja Euroopan unionin täytyy diplomaattisesti toimia voimakkaammin suhteessa Venäjään. Ukraina pitää aina olla esillä kokouksissa Venäjän kanssa ja myöskin G20 puitteissa asia pitää ottaa esille. Me täysistunnossa Strasbourgissa meidän pitää esittää päätösasemaa, joka koskee kolmansien maiden harjoittamaa painostusta silloin, kun on kysymys asosiaisvimusta. Ajattelin nimenomaan Vilnan huippukokousta. Hän En pysty opettamaan jäsekiä. sure... Mutta olen varma siitä, että Marik on kohteliaampi. Dziękuję. E, e, Kiitoksia. Mitään suuria mielipideeroja ei välillämme ole tässä asiassa. Kun ajatellaan sitä, mitä komission edustaja Sarjus Volski sanoi, niin tästä saamme hyvän kuvan mekanismista, joka liittyy siihen, että Kremlin on teeskennellyt ettei yritä kontrolloida Ukrainaa. Ei ollut kovin todennäköistä, että assosiaatiosopimus heidän mielestään olisi allekirjoitettu, joten Venäjä on käyttänyt tällaista pehmeää valtaa. Sitten venäläiset ovat Ukrainalla maksaneet kampanjan, jossa sanotaan, että ei ole ei kannata integroitua EU-hun. Mutta nyt ollaan siirrytty uuteen vaiheeseen ja hyvin ylimielisesti jälleen Venäjä on uhannut Ukrainaa. Ja se on hyökännyt ei oligarkkeja, vaan kansalaisia vastaan. Heidän kohtalonsa on nyt vaakalaudalla Eli Ukraina kansalaisia on uhattu. Meidän pitää toimia sivistyneesti. Meillä on lakeja. Ja Venäjän täytyy ymmärtää, että kyseessä on myöskin sen oma tulevaisuus, ja se saattaa menettää asemansa kumppaninamme. Kiitos, tämä oli hiukan parempi jo ajoituksen osalta. Rebecca Harms varmastikin nyt tulee tekemään täydellisen suorituksen. Ja vielen dank, Herr Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kutsusta, jonka saimme, kun yllättäviä tapahtumia on nähty tämän aiheen osalta. Meidän ryhmämme mielestä ei ole yllättävää nähdä Venäjän näin reagoivan. Mielestäni meidän täytyy tässä kiistassa – säilyttää rauhallinen kanta. Me haluamme assosiaatiosopimuksen, jotta voimme tukea parempaa demokraattista ja taloudellista kehitystä Ukrainassa. Assosiaatiosopimusta ei koskaan ajateltu kiistanalaisena Venäjän suhtaan. Ukrainassa Kiovassa olen monissa keskusteluissa yhä uudestaan sanonut, että olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unioni tarvitsee toimivat Venäjän kauppasuhteet, niin myös Ukraina tarvitsee näitä toimivia kauppasuhteita. olen sitä mieltä, että tässä kiistassa nyt Brysselin pitäisi Moskovassa antaa tukea ukrainalaisille. Tätä toimintaa ei voida hyväksyä. Tässä selkeästi myös rikotaan VTO-sääntöjä. Samalla olen sitäkin mieltä, että ihan rauhallisesti – pitää neuvotella loppuun vaatimusluettelostamme assosiaatiosopimuksen osalta. Toivon, että Vilnassa saadaan menestystä. En näe tässä ongelmana ainoastaan Venäjää, vaan yhä uudestaan näen, että meidän vaatimuksemme, jotka liittyvät Ukrainan valikoivan oikeuteen, Timosenkon vapauteen ja tuomioistuinlaitoksen muutoksen, ovat sellaisia vaatimuksia, joihin on vastattava. To- toivomme menestystä Euroopalle ja Ukrainalle Vilnassa. Kova. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. To faktycznie nie jest tylko kwestia... Kiitos, herra puheenjohtaja. Todellakin kysymys ei ole pelkästään suurista ukrainalaisista yrityksistä, kuten Rosen, vaan kysymys on työpaikoista Ukrainassa. Ja kysymys on myös Ukrainan eurooppalaisten perspektiivin uskottavuudesta. Jääkin jäljellä kysymys siitä, mitä tehdä tässä tilanteessa, kun sopimus on neuvoteltu ja, ja kun me vetoamme Ukrainaan, että tämä menettely saataisiin päätökseen ennen kaikkea, mitä tulee nimenomaan oikeuslaitokseen ja tuomioistuimiin. En, en tiedä, onko EU paremmassa tilanteessa, jos EU, Ukraina ei solmi tätä assosiaatiosopimusta. Me kaikki tarvitsemme tätä sopimusta on myös Euroopan unionin etujen mukaista tämä sopimus, koska sitä on meillekin hyötyä. Siksi meidän kantamme on ollut aina selvä. Ja tulimme myöskin Kiovalle esittämään saman perustelut. Meidän pitää harjoittaa panosta Venäjän suuntaan ja arvostella Venäjää, mutta pitää myöskin kysyä, mitä me voimme tehdä nyt jakan englanniksi. Ja viime päivien tapahtumien pohjalta voin tehdä selkeä johtopäätös. Meidän tulee rohkeita. Minun täytyy nyt järkyttää, että tehdään naiset herrat, Tämä assosiaatiosopimus, sitä ei pitäisi allekirjoittaa Vilnassa. Se täytyy allekirjoittaa huomenna tai ensi viikolla Kiovassa tai Brysselissä. Se täytyy tehdä mahdollisimman pikaisesti. Me, meidän täytyy lisätä painostussopimuksen suhteen pitää saada aikaan vakautta, mitä samalla aikaan myöskin loppumaan levottomuus Venäjällä. Ja se on EUn ja Ukrainan käsissä. Kiitos. Kiitos, herra Lisek. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem zacząć... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää suurlähettilästä siitä, että hän korosti sitä, mitä Ukrainan valinnut. Ja haluaisin kiittää myöskin komission edustajaa siitä, että hän sanoi, että me emme hyväksy painostusta ja uhkia Venäjän taholta. Erityisesti haluaisin kiittää presidentti Putinia. Olen hyvin vaikutunut siitä, mitä hän sanoi. Ja varmaankin meidän tulisi ehdottaa Putinia lääketieteen, silmälääketieteen Nobelin palkinnon saajaksi, koska hän avasi meidän silmämme, niiden silmät, jotka eivät uskoneet Venäjän tavoitteisiin ja siihen, mikä strategia Venäjällä on käytössään. Euroopassa on nyt tiedetään varsin hyvin, mikä on Venäjän tavoite. Terästä, öljyä, vienti ja tuonti on tärkeää, mutta meidän täytyy nyt kuitenkin muistaa tällä hetkellä se, että elämme Ukrainan kannalta historiallisia hetkiä, ja tämä myöskin EUn kannalta historiallinen hetki. Ja ovet Euroopassa Ukrainalle ja muille kumppaneille on pidettävä auki. Zaleski. Mamy... Paljon kiitoksia. Meillä on käsillä nyt hyvän vakava isku kohti Ukrainan itsenäisyyttä. Ja tässä uhataan myös meidän uskottavuuttamme, koska Euroopan unioni on tämän konfliktin osapuoli emmekä voi antaa nyt mitenkään ymmärtää, että tässä on kyse puhtaasti Ukrainan ja Venäjän välisestä kriisistä. Siksi Euroopan unionin tulisi reagoida hyvin selkeästi. Euroopan parlamentin pitäisi myös reagoida hyvin suorasukaisesti. Mielestäni meidän pitäisi valmistella päätöslauselman luonnos, joka voitaisiin hyväksyä seuraavan istunnon aikana. Ja tekstissä tuomittaisiin Venäjän pyrkimys puuttua Ukrainan valintoihin. Meidän pitäisi päätöslauselmassa myös todeta se, että me haluamme tukea tätä yhteistyötä EUn ja Ukrainan välillä meidän pitäisi hyvin selkeästi ottaa kantaa ja saada tämä viesti kuuluviin ja ymmärretyksi myös neuvostossa ja komissiossa. Tämä päätöslausema tulisi syyskuussa hyväksyä. Kiitos. Mr. Kiitos. Herra Lansbergis. Uh, thank you, Kiitos, Elmar. Me, Eurooppa, olemme tilanteessa, joka on erittäin merkittävä. Kysymys on historiallisesta tienhaarasta Euro- Ukrainalle ja kenties myös Euroopan unionille. Se, että on pyritty harjoittamaan tällaista sovittelupolitiikkaa, sitä ei tulisi enää soveltaa, koska Venäjä on, on pyrkinyt ajamaan omia intressejään. Tämä on, jos Venäjän intressit eivät ole muiden vapauksia vastaan, se voi toimia näin. Mutta näitä vapauksia täytyy puolustaa. Niitä ei pidä marginalisoida siksi, että otetaan huomioon Venäjän intressit. Valinnanvapaus Ukrainalle, sen täytyy, se täytyy myöntää. Sopimukset jotka allekirjoitetaan ehdoin tai ei. Se, mitä ehdotoja jätetään pöydälle, mitä laittaa kumpikin osapuoli, nämä asiat ovat toissijaisia. Agreement is achievable. If... Sopimus on saavutettavissa, jos sekä Ukraina että EU ovat tilanteessa, jossa on riittävästi tahtoa ja ne pyrkivät olemaan enemmän yhdessä ja torjuvat kaiken painostuksen ja uhkaukset. Mutta tämä vakautettu tahto, sitä täytyy osoittaa kummankin osapuolen. Me voimme nähdä, että Euroopan unioni kokonaisuudessaan ei ole yhtenäinen tässä kysymyksessä – eikä Ukrainassakaan ole tilanne se, etteikö olisi voimia, joita Venäjä käyttäisi hyväkseen kenties oligarkit tai muut voimat. Ja tällä pyritään Hasmanakan jakautumista. Meidän täytyy puolustaa tätä vakautettua kantaa. Ja tämä on se, mitä pitää tehdä. Thank you, Mr. Stier. Stier gospodine predsjedniče. Evo iz jedne šire perspektive jasno je da se... Kiitoksia. On selvää, että nämä suhteet ovat yhä monimutkaisempia, ei pelkästään EU, vaan yleisemminkin länsivaltioiden kanssa. Kahdenväliset suhteet Yhdysvaltojen ja EUn välillä nyt Snowdenin takia ovat huonontuneet. Ja tässä nyt voidaan nähdä, mikä on Ukrainan tilanne. Minulla on yksi lyhyt kysymys ulkosuhdehallinnon edustajalle. Ehkä voidaan nyt päätellä, että on näitä jännitteitä ja mitä seuraamuksia tästä on, eli johtaako tämä kriisi ennen kuin vuonna 2009? Kiitos. Mielan. Dziękuję bardzo. Ja też chciałbym rozpocząć od podziękować przede wszystkim dla przewodniczącego. Haluaisin kiittää siitä, että puheenjohtaja Brock lähti niin nopeasti liikkeelle, että nyt heti ensimmäisessä kokouksessa päästiin käymään tätä tärkeää keskustelua. On ihan selvää, että tällaiset konfliktit syntyvät Venäjän toimesta usein juuri elokuussa, kun olemme kesätauolla. Tämä ei ole varmaankaan sattumaa, joten kiitokset Elma Brokille tämän kokouksen koolle kutsumisesta ja kiitos myöskin komission puheenvuorosta. Tiedot meillä on nyt käsillä. Presidentti Putinin neuvonantaja Glasiev on hyvin selkeästi tuonut kannat julki. Kyse on kiristyksestä – meidän täytyy ymmärtää, että tässä ei ole kyse pelkästään kauppasuhteista. Venäjä käyttää perinteisiä menetelmiä, kaasun hinta nousee, mutta tässä yhteydessä on kyse suuremmistakin geopoliittisista ajatuksista. Ja Euroopan unioni on tässä osapuolena, kun on kyse assosiointi- ja vapaakauppasopimuksesta EUn ja Ukrainan välillä. Siksi Euroopan unionin reaktion pitää olla hyvin tiukka ja selkeä. Euroopan komissio ja meidän valiokuntamme ja täysistunto on saatava tuomaan kannat julki hyvin selkeästi. Haluaisin sanoa vielä yhden asian Ukrainan lähettilälle. Kiittäisin teidän puheenvuorostanne. Aluksi on Hienoa, että Ukraina on edelleen päättäväisesti sitä mieltä, että sopimus allekirjoitetaan. Samalla on kuitenkin sellaisia viestejä, jotka ehkä voitaisiin tulkita väärin Ukrainan vastustajien joukossa. Sarov esimerkiksi sanoi, että Ukrainan pitäisi solmia joku muu sopimus. Puheenjohtaja, ihan lyhyesti kiitos, että kokous järjestettiin. Nyt on kyse kauppakonfliktista. Tässä rikotaan VTOn sääntöjä. Toinen asia on, mitä poliittisia vaikutuksia tällä on Euroopan unionin. Haluaisin sanoa lähettilään suuntaan, että me olemme oikealla tiellä. Me toivomme, että marraskuussa saadaan tämä sopimus parlamentinkin käsittelyyn. Tällä on poliittisia vaikutuksia teidän tilanteeseen, kuten Rebecca Harms sanoi, oikeuslaitosten osalta on vielä ongelmia omassa maassanne. Mitä tämä tarkoittaa teidän maanne osalta, jos haluatte allekirjoitettua tämän sopimuksen? Oletteko silloin valmiita vasta? vastaamaan kaikkiin vaatimuksiin, jotka tiekartassa ovat lähtevän uusiin toimiin kerta kaikkiaan, kuten Rebecca Harms esitti. Thank you very much. The last one, Mr. Demesmaker. Ja lopuksi vielä Demesmaker. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Täällä tunnutaan olevan samalla linjoilla. Hyvä niin. Puheenjohtaja todella Ukrainan pitää vapaasti voida valita päättää riippumattomasti omista asioistaan. Venäjän puuttuminen on asia, jota ei voida hyväksyä. Olen ollut Ukrainassa paljon viime vuosina. Tänä kesänäkin kävin minikauppasodan aikoihin. Todella tässä on osoitus siitä, miten Venäjä ajaa omia strategisia tarpeitaan, geostrategisia tarpeitaan eikä niitä piilotella nyt mitenkään Venäjän puolella. Eilen luin mielenkiintoista lehtiartikleja venäläisessä lehdessä, jossa hyvin selkeästi tuoda nämä kannat julki. Voin sanoa, että kansalaiset Ukrainassa katsovat selkeästi Euroopan suuntaan. Siellä todella toivotaan paljon Euroopan unionilta. Maassa on paljon mahdollisuuksia, kovasti työtä tekeviä kansalaisia, jotka haluavat edistystä. Maa tarvitsee totta kai myös eurooppalaisia investointeja. Ja Venäjän toimet eivät ole nyt sellaisia, joita voidaan olettaa hyvältä naapurilta, mutta Ukrainalla on totta kai historialliset suhteensa Venäjään. Totta kai on tulevaisuudessakin tärkeä taho, koska kyse on naapureista. On huolehdittava siitä, että naapurit voivat toimia hyvässä yhteistyössä, mutta nämä asiat eivät sulje toisiaan pois. Kiitos. Kiitos suurlähettiläs. <clears throat> First of all, dear friends. Kiitoksia. Ensinnäkin, hyvät ystävät, haluaisin nyt tehdä kolme huomiota. Ensinnäkin olen hyvin vaikuttunut tästä laajasta tuesta, jota Euroopan parlamentti on antanut Ukrainalle ensinnäkin mitä tulee assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseen ja toiseksi kun ajatellaan tätä tulli- ja kauppakiistaa Venäjän kanssa. Ja arvostan tätä tukea kovasti. Ja toiseksi, koittakaa miettiä niitä ehdotuksia, joita juuri tein, näitä seitsemää kohtaa, joita mielestäni kannattaa miettiä Euroopan parlamentissa ja ulkosuhdehallinnossa. Ja kolmanneksi vielä kerran haluaisin vakuuttaa teille, että Ukraina on sitoutunut siihen, että se edistyy konkreettisesti täyttääkseen kriteerit, jotka on mainittu neuvoston päätelmissä vuodelta 2012. Me emme halua käyttää tätä kiistaa Venäjän kanssa tekosyynä siihen, että me noudattaisi sitoumuksiamme. Me olemme määrätietoisia ja haluamme edetä tällä saralla. Ja vielä kerran haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja teitä kaikkia tuestanne ja voitte luottaa Ukrainaan. Ja me olemme valmiita tekemään yhteistyötä rakentavasti Venäjän kanssa – jotta saamme kiistamme ratkaistua strategisen kumppanuuden hengessä. Kiitos. Uh, I'm uh, very uh, pleased to... Olen iloinen nähdessäni, että on pitkälle minun yksimielisyys poliittisesta merkityksestä, ajatellen sitä, mitä on tapahtunut ja on tapahtumassa, mutta myös siitä, miten kohtuullisella tavalla asiaa pitäisi käsitellä periaatteet ja sitoumukset, jotka liittyvät VTO, niitä täytyy soveltaa kaikkien osapuolten. Ja tietysti vapaa valinta, joka jokaisella maalla on Helsingin eh, päätössäkirjan mukaan on asia, jota täytyy myös kunnioittaa. Meitä johdattavat nämä periaatteet, ei ole kenenkään etujen mukaista luoda keinotekoista poliittista jännitettä ja taloudellisia vaikeuksia, on kaikkien etumukaista saada parempaa kauppaa, investointien kulkua, mahdollisuuksia kaikkiin suuntiin. Valintoja täytyy kunnioittaa, niitä ei pidä estää. Asioista pitää keskustella enemmän kaikilla tasoilla ja minä odottaisin, että G20-kokouksen yhteydessä on lisää tilaisuuksia keskustella asiasta. Kiitos. Kiitos. Haluan kiittää teitä, haluan kiittää kollegoja. Totesimme, että on laaja yksimielisyys ensinnäkin siitä, että Venäjällä ei ole oikeutta toimia niin kuin se toimii. Toiseksi me haluamme, että assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa allekirjoitetaan Vilnassa. Ja kolmanneksi me toivomme, että Ukrainan hallitus antaa mahdollisuuden allekirjoittaa sopimuksen. Nämä ovat kolme asiaa, jotka on, joita on katsottava ja uskokseni näiden osalta on olemassa hiukan toivoa, myöskin välttämättömyyksiä. Kiitoksia. Pyytäisin nyt, että kollegat Jatsenjuk ja Klitsko tulisivat tänne veteen istumaan. They want to come here. Herzlichen Dank. Kiitos. Nyt on vuorossa esitystän kohtaa, jo, jota vaatin olisi puoli tuntia nyt sitten aikaa. Pyytä, että kumpikin puhuisi viidestä kymmenen minuuttia alustavasti ja että me sen jälkeen sitten saisimme tilaisuuden sitä kysymyksiä, koska meidän pitää puoli yhdeltä lopettaa. Täsmällisesti sopiiko tämä? Kumpi aloittaa? Vitali Herra puheenjohtaja, arvoisat eh, ulkoasianvaliokunnan jäsenet. Olen erittäin iloinen siitä, että minulla on tänään mahdollisuus osallistua teidän kokoukseenne ja puhua teidän edessänne. Puolueemme on hyvin iloinen siitä huomiosta, jota te jatkuvasti osoitatte tilanteelle Ukrainassa, ajatellen myöskin sitä, että kutsutte demokraattisen opposition Euroopan parlamenttiin. Haluaisin aloittaa yhdellä aiheella, joka tänään on esityslistalla. Venäjän viimeisimmät kaupan sanktiot Ukrainaa kohtaan. Nämä ovat kahdenvälisiä ja monenkeskisiä sopimuksia vastaan, samoin kuin myöskin maailman kauppajärjestön standardien vastaisia. Ei ole mikään ihme, että pöyristyneisyys Ukrainalla on, Ukrainassa on suurta. Me olemme kiitollisia EUlle siitä, että se on selkeästi on toiminut, tuominut Venäjän toimia. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Venäjän viranomaiset ryhtyvät tällaiseen toimiin, mutta tähän asti kuitenkin tämä on harvoin ollut näin systemaattista ja kyynistä. Tämä on pyrkimys uhata Ukraina asettaa Ukraina painostuksen alaiseksi niin, että assosiaatiosopimus EUn kanssa eh, estyisi, joka merkitsi kauppa, vapaakauppa-alueen syntymistä. Venäjän johto ei edes pyri enää salaamaan geopoliittisia tavoitteitaan. Seuraavassa Ukrainan parlamentin kokouksessa asiasta tullaan puhumaan. Olemme vakuuttuneita siitä, että Ukraina täytyy käyttää kaikkia välineitä, jotta se voisi olla omia intressejään suhteissaan Venäjään. Ennen kaikkea täytyy noudattaa sivistyneen käyttäytymisen periaatteita kahdenvälisissä suhteissa Venäjään ja täytyy varmistaa se, että näitä periaatteita otetaan. Kaupan sanktiot osoittavat jälleen kerran, miten suuri merkitys on sillä, että asustajosopimus allekirjoitetaan menestyminen tai epäonnistuminen tämän sopimuksen osalta ei vaikuta pelkästään vakavasti siihen, mikä on Venäjän tulevat, Ukrainan toiva tie, vaan vaikuttaa moniin muihinkin maihin alueella. Me olemme realisteja ja ymmärrämme täysin, että yhteisten tavoitteidemme toteuttaminen, nimittäin sopimuksen allekirjoittaminen ja toimeenpano, ei ilman EU:n nastamien ehtojen täyttämistä ole mahdollista. Mutta näemme myös, että nykyinen Ukrainan hallitus ei ole valmis ryhtymään näihin vaadittaviin toimiin. Oppositio Ukrainan parlamentissa on yhtä mieltä siitä ja tulee seuraavassa parlamentin kokouksessa huolehtimaan siitä, että viedään eteenpäin niitä, sitä lainsäädäntöä, joka on välttämätöntä, jotta saadaan edistettyä sopimusta EUn ja Ukrainan välillä. Sen lisäksi meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta nämä lait eivät pelkästään äh, luonteeltaan, vaan myöskin, että ne ovat luonteeltaan sisältöä sellaisia, että ne edistävät EU-integraatiota. Ennen kuin EU tekee lopullisen päätöksensä, haluaisin vielä kerran viitata siihen, että että assosiaatiosopimus on tehokas väline opposition kannalta, jotta nykyisen Ukrainan hallitusta, hallituksen toimia voidaan seurata ja vaikuttaa siihen. Demokraattisten, se tulee vahvistamaan demokraattisten periaatteiden noudattamista ja antamaan meille uusia mahdollisuuksia oikeudenmukaisiin vaaleihin vuonna 2015. Jos me voitamme vaalit, silloin meidän demokraattinen uudistusmielinen ehdokkaamme saisi parhaat luoda oman ohjelmansa vaalia varten. Epäonnistuminen asuntosopimuksen osalta johtaisi siihen, että autoritäärinen hallitus voisi hyödyntää sitä ja silloin voitaisiin etääntyä edelleen demokraattisista arvoista. Minä voin vakuuttaa teille, että demokraattinen oppositio tulee tekemään kaikkeensa sen hyväksi, että nykyinen hallitus allekirjoittaa, että sen täytyy allekirjoittaa sopimus. Sen lisäksi me pidämme suuren, erittäin merkittävänä sitä, että, että Ukrainassa, tämä vaikuttaa myöskin poliittisen vankien asemaan Ukrainassa – Ennen kaikkea Julia Timoshenkon vapauttaminen on äh, sellainen tehtävä, joka on meidän poliittisista prioriteeteistamme tärkeimpiä. Sölmiset kiitokset tarkavaisuudestanne. Kiitos. Kiitos. Ja, ja nyt äh, te olette siis UDA-puolueen johtaja. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Jatsenjukille, joka on sinä puolueen johtaja, joka on suurin oppositiopuolue, ja herra Jatsenjokin on se, joka myöskin, johon kuuluu myöskin Julia Timosengolista. Kiitos puheenjohtaja Arvon parlamentin jäsenet. Arvostamme mahdollisuutta käyttää puheenvuoron täällä ja puhua arvovaltaisille kuulijoille. Haluan puhua lyhyesti. Ukrainan oppositio on sitoutunut EUn integraatioon. Me uskomme, että sopimus allekirjoitetaan marraskuussa. Ja Ukrainan oppositiona me teemme kaikkemme, jotta saamme tämän sopimuksen astumaan voimaan. Me tuemme lainsäädäntöä, jota tarvitaan, ja me olemme jo esittäneet lainsäädäntöesityksiä ja pyydämme ja esitämme, että tämä lainsäädäntö on hyväksyttävä – saatava käyttöön. Ja näin mä voivat olla ennakkoehtoja, että sopimus allekirjoitetaan. Muistuttaisin kolmesta keskeisestä kriteeristä, jotka ovat ehtoja. Ukrainan hallituksen on toteutettava nämä toimet. Me uskomme, että Ukrainan hallitus täytäntöönpanoinen. Ensin on lopetettava valikoiva oikeudenkäyttäjä vapautettava Julia Timoshenko. Me uskomme, että Ukrainan presidentti mahdollistaa sen, että hän voi lähteä maasta ja saada tarvitsemaansa lääketieteistä hoitoa Saksassa. Toinen ehto on se, että uudistetaan syyttäjäviranomainen kokonaan, kun siellä on vielä neuvostojäämiä. Venetsian komissio varmasti pian antaa kantansa ja oppositio voi tukea sitä lainsäädäntöä, joka tekee syyttäjäviranomaisesta maassamme eurooppalaisemman, joka huolehtii ihmisoikeuksista. Keskeinen kysymys kaikissa vapaissa maissa on vaalit. 2012 vaalien jälkeen toivomme, että hallitus tekee nyt kaikkensa, jotta viidessä maan osassa, jossa on kiistelty tuloksesta, saadaan näytevaalit. Venäjän osalta ei mitään uutta. Venäjä on lähtenyt nyt kauppasotaan Ukrainan kanssa. oikeastaan kyse ei ole kauppasodasta, vaan geopoliittisesta toimesta, joka ei kohdistu ainoastaan Ukrainaan. Tämä on haaste joka kohdistuu sekä Euroopan unioniin että Ukrainaan. Tämä on edessämme juuri tällä hetkellä. Meidän täytyy yhdessä tiukasti vastata. Haluaisin muistuttaa Baltian maista ja siitä, mitä Venäjä teki ennen kuin Baltian maat liittyvät EUn ja Naton jäseniksi. Bukarestin huippukokouks 2009 ja 2008, kun Ukraina halusi jäsenyystoiminta ohjelmaa NATO-jäsenyyden osalta. Sama tehtiin. Silloin lähdettiin samantyyppisiin toimiin. Ja keskeistä meidän osaltamme on nyt ymmärtää, että meidän ei tarvitse ainoastaan selvitä hengissä, vaan näiden toimien takia Ukrainan valtiosta tulee vahvempi yhdessä. Me ukrainalaisena osana suurta eurooppalaista perhettä. Venäjän federaatio on rikkonut monia kahdenvälisiä ja kansainvälisiä sopimuksia VTO-säännöistä lähtien ja vapaakauppasopimus Ukrainan ja Venäjän välillä, joka ratifioitiin Ukrainan parlamentissa muutama kuukausi sitten. Mutta jälleen kerran kyse ei ole kaupasta, vaan geopolitiikasta. Presidentti Putin sanoi hyvin selkeästi, että tulliliitto ei ole taloudellinen, vaan poliittinen unioni. Minun tuntemukseni on se, että Venäjän federaatio henkilökohtaisesti presidentti Putin haluaa jonkinlaista uutta versiota Neuvostoliitosta. Me olimme tässä liitossa yli 80 vuotta. Nyt riittää. Me haluamme Euroopan unionin suuntaan ja paras mahdollisuus on se, että saadaan tämä sopimus allekirjoitettua ja täytäntöönpantua. ei ole mahdollisuuksia Ukrainan järjestää vapaita, oikeudenmukaisia presidenttivaaleja ilman näitä sopimuksia. Tämä on toinen mahdollisuus huolehtia aidoista reiluista presidentinvaaleista vuonna 2015. Me uskomme, että meidän tulevaisuutemme on eurooppalainen tulevaisuus. Ukrainan ja Euroopan unionin yhteinen tulevaisuus. Me olemme sitoutuneita tähän tavoitteeseen. Me pyydämme Ukrainan hallitusta, kehotamme Ukrainan hallitusta ja presidenttiä, presidenttiä huolehtimaan siitä, että vastataan vaatimuksiin, jotta saadaan kattava lähestymistapa. Ukrainan oppositio on valmis yhteistyöhön, jotta tämä sopimus saadaan voimaan. Meillä on yhteinen tulevaisuus ja uskomme menestykseen. Kiitos. Thank you. Thank you. Kiitos. Herra Volski. Thank you. Uh, it's good to hear that... Kiitoksia. On hyvä kuulla, että kanta on yhtenäinen tässä asiassa, kun ajatellaan yhdentymistä Eurooppaan. Mutta myöskin kun kuuntelimme Ilisiefiä, niin kanta ja viranomaiset ovat myöskin tästä samaa mieltä. Oppositio on tehnyt ehdotuksen josta juuri kuulin. Eli EU tukisi hallitusta sen toimissa, jotka liittyvät täytäntöönpanoon assosiaatiosopimuksen osalta, mikä on hyvä uutinen. Ja viittaan myöskin siihen, mihin Lutsensko sanoi, että oppositio voisi olla hallituksen väliaikainen liittolainen tässä asiassa. Ehdottaisin, että mietitte jotain, mitä Puolassa on koettu kun olemme matkalla EU-hun, meillä oli poliittinen liitto kaikista puolueryhmistä, joka oli yhdistynyt erityistyöryhmissä ja parlamentissa tuhat direktiiviä piti sitten siirtää osaksi kansallista lainsäädäntöä. Nyt tarvitaan tuloksia. En nyt toista näitä Kriteereitä kaikki tuli jo sanottua, mutta ennen kesää kuulemme huolestuttavia merkkejä. Venovan rada on lykännyt myöhemmäksi tärkeitä lakeja, jotka liittyvät assosiaatioprosessiin. Eli se, mistä Glitchko ja muut puhuivat, on hyvä, että käynnistätte työn uudelleen, koska tulokset ovat tärkeitä jotta päästään tähän tavoitteeseen, josta kaikki puhumme. Eli lykkyä tykö tälle tielle ja koittakaa miettiä seuraavaa sukupolvia eikä pelkästään seuraavia vaaleja. Kiitos. It's easier for me. Ja nyt Marek. <clears throat> Dziękuję bardzo. E, oczywiście bardzo e, interesujące i e, fascynujące. Kiitos. On hyvin mielenkiintoista ja kiehtovaa kuunnella herroja Klitsko ja Jatsenjuk, ja on yhtä kiehtovaa todeta, että te puhutte yhdellä äänellä. Tiedän, että Brysselissä on vielä yksi eräs muukin oppositiojohtaja, joka nyt ei kuitenkaan ole läsnä parlamentissa. Olisi ollut mielenkiintoista kuulla myös tätä kolmatta edustajaa ja kuulla, mikä on hänen kantansa. No niin, nyt sitten tämä itse asia. Mä tulkitsen tämän julkilausuman opposition kannan ilmoituksena ja myöskin Euroopan kansanpuolueen kannan ilmoituksena. Te olette jäseninä tai pyritte olemaan jäseninä tässä eurooppalaisessa puolueperheessä. Ja minua kiinnostaisikin kuulla, miten keskustelut jatkuvat teidän poliittisessa perheessä, mitä tulee assosiaatiosopimukseen. Euroopan unionissa Ukrainan lähentyminen herättää suostumusta, vaikkakaan kaikki jäsenvaltiot ovat yhtä luottavaisia, eivätkä pidä tätä aivan yhtä tervehdittävänä. Ennen Vilnan huippukokousta on tarpeen toteuttaa erityisiä ponnistuksia ja teidän puoleltanne on tarpeen paljon työtä, sillä opposition ääni on erityisen tärkeää. Ja se, että te nyt toimitte yhdessä hallituksen kanssa, se on mitä merkittävintä. Ajattelen myös tukea Euroopan unionissa, että sieltä voitte saada. Ja haluaisin sanoa, että tämä on todellakin avainhetki, ajattelen poliittista kehitystä. On myönteistä kehitystä, mutta on myös kielteisiä tendenssejä, esimerkiksi sukupuolivähemmistöt ja niiden kohtelu. Ja haluaisinkin tässä yhteydessä, nyt puhutaan englantia, ja sen sanoa, että opposition edustajat, äh, heitä taukoa, nyt ovat paikalla, ehkä pitäisi myöskin kutsua joku, joka edustaa enemmistöä alueiden puoluetta – koska heilläkin on elämässä varmasti jotain sanottavaa. Ja minusta ajatukset, jotka koskevat vähemmistöjä, olisivat olla kenties hiukan seksikkäämpiä, jos ne esittelisi enemmistö. Äh, das äh, oli suurlähettiläs tänään ja me toteutimme tämän silloin, kun hallitus oli ollut täällä ulkoministeri joka, joka edusti hallitusta ja hallituksenhan on muodostunut alueiden puolue, että se meissä hallitus oli edustettuna jo, ja näin tulemme jatkamaan tässä jatkossakin tulevina kuukausina, seuraavan kahden kuukauden aikana, niin sanoakseni, jos me katsomme päätöstä, mitä tulee Vilnaan, ja ajatellen sitä, millä tavoin hallitukset Ukrainassa ja Ukrainan parlamentti tekevätkö ne välttämättömät päätökset, jotka ovat tärkeitä. Kuten herra Sarjus Volski nämä määritteli puheenvuorossaan ja jotka myöskin herra Viikant täällä määritteli. Ja minusta tämä on se tapa, jolla saadaan yhteiskunta vietyä eteenpäin. Nyt on vuorossa kollega Kaisel Döfler. Kiitos puheenjohtaja. Kauppapolitiikka politiikkaan liittyy aina myös geopolitiikkaan. No, sitä voitaisiin ajatella, että nämä asiat erotellaan sataprosenttisesti. Ei ole mahdollista. Ajatellaan siitä omaa kauden jälkeen. Tärkeää on joka tapauksessa, että assosiointisopimus saadaan hyväksyttyä. Tässä tarvitaan yhteistyötä molemmin puolen. Euroopan unioni ei voi sanoa, että asioita valmistellaan muutoin kuin sillä tavalla, että molemmat osapuolet ovat valmiita allekirjoittamaan. Putin nyt ajaa geopoliittisia toiveitaan tässä vähän näkyvämmin kuin muut. Selkeää on tässä, että voidaan nähdä, ketkä ovat tässä luotettavia kumppaneita. Minä haluaisin tietää, miten keskustelua käydään ukrainalaisten joukossa. Miten paljon ukrainalaisia kiinnostaa nyt nämä Venäjän toimet? Me tiedämme historiasta, että kauppavirrat, kaasun toimitukset esimerkiksi, muistamme aikaisemmat tiukat kylmät talvet. Silloinhan on mielellään lähdetty ajamaan muita etuja intressejä. Pelkään, että tällainen kehitys on jälleen mahdollista. G20-kokous on pian Moskovassa – hyvin mielenkiintoista ja välttämätöntäkin olisi varmasti se, että Euroopan puolelta myöskin otettaisiin esiin nämä Venäjän toimet Ukrainan suuntaan. Tämä on tärkeää. Meillä on riittävästi konflikteja maailmassa, joissa tarvittaisiin Venäjä myös kumppanina, mutta kysymys kuuluu, onko Putin valmis kantamaan oman osuutensa tästä vastuusta. Tietenkin VTO vaikka se ei tunnu nyt niin tehokkaasti toimivalta, niin riitojen ratkaisu mm, paneeli ja muut pitäisi ottaa siellä nyt käyttöön. Ei ainoastaan sanoa, että tarvitsemme kauppa-assosiaatiosopimuksen EUn kanssa ja sitten kaikki asiat hoituvat jotenkin automaattisesti. Tämä olisi liian optimistista ajattelua. Kiitos. Zum Schluss. Äh, Frau Lubcheva. Lubcheva. Halbwegs richtig. Благодаря, господин председател. Очевидно, че днес станахме свидетели на много важни изявления. Kiitoksia. Tänään on kuultu hyvin tärkeitä lausuntoja sekä Ukrainan hallituksen että Ukrainan opposition puolelta. Tänään on voittu panna merkille, että sekä hallitus että oppositio ovat samalla kannalla ja tämä on nyt erityisen tärkeää, kun ajatellaan päätöksiä, joita EU:ssa on tehtävä. On tärkeää, että kaikki tahot ovat mukana Ukrainan lähetämisprosessissa, Ja meidän täytyy miettiä myöskin assosiaatiosopimuksen aikataulua ja pidettävä siitä kiinni. Sopimus täytyy allekirjoittaa ilman, että kuitenkaan tehdään liian varhaisia päätelmiä. Sitten Klitschkolle ja Erchenjukille minulla olisi yksi kysymys. Millaisia mahdollisuuksia on saada aikaan yhteinen lähestymistapa hallituksen ja opposition suhteen, kun ajatellaan kriteerien noudattamista, jotka liittyvät assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseen? Ja toinen kysymys, mikä on kansalaisyhteiskunnan kanta EUn yhdentymisprosessiin Ukrainan osalta. Kiitos. Kiitokset molemmille opposition edustajille. Todella on hienoa kuulla, että oppositio edelleen tukee integraatiota Euroopan suuntaan ja vahvistaa tämän kannan. Olen usein käynyt Ukrainassa myös tänä kesänä kuten aikaisemmin jo sanoin. Ja minulla on ollut paljon yhteyksiä kansalaisiin siellä, kansalaisiin, jotka tukevat tätä samaa kantaa, mutta minun on kriittinenkin kysymys. Kansalaisten joukossa usein tulee sellainen tunne, että epäillään kaiken kaikkiaan politiikkaa ja poliitikkoja, on kyse sitten enemmistön tai opposition poliitikoista. Kielteinen lähestymistapa siis poliitikkoihin ja usein kysellään sitä, miten demokraattiset vaalit ovat vapaista vaaleista. Mielestäni on vaarallista, kun kansalaiset epäilevät oman maan poliittista luokkaa. Tällainen tuntemus minulle tuli, en tiedä oletteko samaa mieltä, mutta tämä liittyy varmasti osittain siihen ongelmaan, joka tulee kansalaisten puheissa esiin, korruptioongelmaan nimittäin. Korruptio on hyvin laajalle levinnyttä ja uudistuksia tarvitaan paljon. Oletteko tästä samaa mieltä? Myöskin, jotta työlainsäädäntö saadaan reilummaksi. Tämä olisi hyvin tärkeää kansalaisille. Oletteko samaa mieltä, mitä haluatte tehdä? Bilan, Mr. Protasiewicz, you have... Bielan ja Protasiewicz. Tyypistä puheenvuoroa sen, kun minä olin sukeuttanut listan, mutta jos puhutte hiukan alle minuutin, niin saatte puheenvuoron. Pitää antaa myöskin tilaisuus kuulla vastaukset. Herra Bielan, lyhyesti, lyhyesti. Dziękuję, panie przewodniczący. Jesteśmy na ostatniej... Kiitoksia. Tämä on nyt viimeinen loppukiri ennen kuin assosiaatiosopimus allekirjoitetaan ja prosessin lopputulos on vielä epäselvä. Ja toivoisin, että assosiaatiosopimus allekirjoitettaisiin huomenna tai ensi viikolla, kuten Kovalkin totesi, mutta se nyt ei ole kovin todennäköistä. Edessämme on siis hermosota, ja kannattaa muistaa, että Venäjällä on paljon kokemusta tällaisessa hermosodan käynnissä. Ja on hienoa, että sekä oppositio että suurlähettiläs puhuvat yhdellä äänellä. Ongelma on kuitenkin, että tällä hetkellä parlamentin on hyväksyttävä tarvittavat lait. Ja kysymys kuuluu, hyväksytäänkö oikeat lait ja kuinka todennäköistä on, että nämä lait menevät sitten läpi tulevina viikkoina. Thank you. Będę miał bardzo krótkie pytanie. Okay. We have learned uh, your position on the... Kiitos. Ihan lyhyt kysymys. On hienoa kuulla, että kovasti tuette mahdollisimman nopeaa allekirjoittamista, mutta haluaisin tietää teidän kannoistanne pääministeri Asarovin julkilausuman ja mahdolliseen Ukrainan liittyminen tulliliittoon tai eri sopimuksiin tulliliiton kanssa, Venäjän kanssa. Mikä on teidän kantanne tuohon linjaan maanne kansainväliseen politiikkaan tällä hetkellä? Kiitos. 30 sekuntia, herra Lansberg. 30 sekuntia. Ihan lyhyesti. Haluaisin, että olisi konsolidointia hallituksen ja opposition välillä, mitä tulee assosiaatiosopimuksen allekirjoittamiseen. Ja tiettyjen ehtojen osalta pitää olla joustavampia. Eli jos tämänhetkinen presidentti armahtaisi Timoshenkon tai seuraava presidentti, vapautetaanko hänet ennen kuin sopimus on allekirjoitettu vai sen jälkeen. Jos sopimusta ei saada allekirjoitettua, siitä on haittaa Ukrainalle ja myöskin Julia Timoshenkolle, ja niin ei saisi käydä. Thank you. Kiitos. Kuka aloittaa nyt? Ensimmäisen. Nyt No, te aloitat tällä kertaa. Tosin päin nyt. So, uh, thank you for... Niin, kiitos erittäin tärkeistä kysymyksistä. Pyrin vastaamaan jokaiseen. Ensin uudistuksista Ukrainassa. Paras toimintaohjelma maan uudistamiseen on se, että allekirjoitetaan, ratifioidaan ja täytäntöön pannaan tämä assosiaatiosopimus. Perä ei tarvitse keksiä uudestaan. Se on jo keksitty paras toimintaohjelman, että täytäntöön pannaan näitä sopimuksia. Näin Ukrainasta tulee paljon Eurooppa-läheisempi, jos nämä sopimukset täytäntöön pannaan. Jotta tämä saataisiin tehtyä, tarvitaan 11 lainsäädännön hyväksyminen. Maassani aloitettiin pyöreän pöydän keskustelut ja olimme pahoillamme, kun hallitus ja parlamentti ja alueiden puolue ei osallistunut pyöreän pöydän keskusteluun, mutta lopputuloksena valmistelimme aikataulua selkeän suunnitelman lainsäädännölle, jota tarvitaan kauppasopimuksen, assosiointisopimuksen allekirjoittamiseen. Tässä tarvitaan poliittista tahtoa enemmistöltä tai vähemmistöltä. Kyse on Ukrainan presidentin ja alueiden puolueen enemmistön poliittisesta tahdosta. Ollaanko valmiita tekemään aitoja uudistuksia, jotta sopimus saadaan marraskuussa allekirjoitettua? Te kysyitte poliitikoista Ukrainassa ja siitä, miten ukrainalaiset suhtautuvat poliitikkoihin. Suoraan sanottuna ukrainalaiset eikä eivätkä ainoastaan ukrainalaiset, vihaavat poliitikkoja. Nyt poliitikkojen pitää pohtia, saadaanko aitoja uudistuksia aikaiseksi, että voitaisiin ansaita kansallista luottamus Ukrainassa. Tämä on uusien poliitikkojen vastuulla maassamme. Tätä me haluamme saada aikaiseksi. Näin me haluamme toimia. Tästä syystä tarvitaan assosiaatiosopimusta ja kauppasopimusta, jotta voimme osoittaa kansalaisille, että olemme Eurooppa-myönteisiä, tiedämme mitä tehdä ja kenen kanssa, teidän kanssanne, kumppanimme kanssa. Ja sitten keskustelu, jota EU-integraatiosta käydään. Meillä on mielipidemittauksia. Kun Janukovic oli juuri siirtynyt presidentiksi, 2010 mielipidemittausten mukaan enemmistö ukrainalaisista tuki integraatiota Venäjän valvomaan ylikansalliseen yhteisöön noin 46 prosenttia. Kun Janukovicia pidettiin Venäjän myönteisenä presidenttinä, mutta ajat ovat muuttuneet. 56 prosenttia kansalaisista tukee EU-integraatiota tällä hetkellä. Tämä on hyvä uutinen. Mitä enemmän meillä on Eurooppa-myönteisiä presidenttejä, sitä enemmän kansalaisetkin tukevat EUta maassamme. Mutta se, mitä välttämättä tarvitsemme, on tietoisuuden lisäämiseen tähtävät kampanjat. Ukrainalaisille on selitettävä, mitä hyötyä heille syntyy viisumivapaudesta ja sitten aidoista uudistuksista – oikeuslaitosten toiminta, kansalaisvapauksien toteutuminen, uusi syyttäjäviranomainen, korruption vastainen taistelu. Näin meidän on lisättävä Euroopan ajatuksen hyväksyntää kansalaisten joukossa. Tulliliitosta puheenjohtaja. Minun käsitykseni on se, että Ukrainan hallitus pyrkii pelämään jotain pelejä. Toisaalta mennään Euroopan unionin suuntaan ja toisaalta pyritään neuvottelemaan tietynlaisista suhteista tuliliiton kanssa. Koska Janukovicin keskeisimmät äänestäjäryhmät ovat venäjämielisiä. Ja sitten jos hän lähtisi ainoastaan EUn suuntaan, unohtaisi Venäjän, hän menettäisi tärkeän osan äänestäjistään. Tämä on otettava huomioon, pidettävä mielessä. Tästä syystä tarvitsemme sopimuksen allekirjoitettuna. Tarvitsemme uudet ikään kuin tasavertaiset toimintamahdollisuudet Venäjän federaation kanssa. Ei niin, että nyt ihan uudistetaan suhteet, mutta kuitenkin jotain uutta sinne. Venäjän hallitus ja Venäjän presidentti on saatava kunnioittamaan sitä, että Ukrainan itsenäinen valtio. Ja tässä mielessä tarvitsemme tukeanne. Ja lopuksi vielä yksi tärkeä seikka. Me toivomme, että Ukrainan hallitus huolehtii kanssa syteä viranomaista ja vaaleista. Nämä kolme seikkaa siis. Kiitos. Kritsko. Kiitos kysymyksistä. Osittain kumppanini, kollegani Ukrainan parlamentista – herra Jatsenjuk, ja vastasi niihin haluaisin vielä vahvistaa tämän Ukrainan, Ukrainassa tänään kysymys kuuluu, tulliliitto, Euroopan unioni vai Euroopan unioni, enemmistö Ukrainan väestöstä on tehnyt päätöksensä ja haluaa Euroopan unioniin. On selvää, että on hyvin tärkeää todeta tänään, mitä, miten tästä hyödytään. Voitte kuvitella, että noin 30 prosenttia 47 prosenttia ukrainalaisista ei ole koskaan matkustanut Ukrainan ulkopuolelle, eivät he tunne eurooppalaiset, eurooppalaisia arvoja kuin teoreettisesti. Ja selvästikin, jos vertailee bruttokansantuloa, saattaa että tällainen tuliliitto Euroopan unionia, eh, elintaso, koulutus, silloin eh, ei ole mitään, mistä pitäisi kysyä. Tänään voimme todeta, että enemmistö ukrainalaisista tukee sopimuksen vastustajasopimuksen allekirjoittamista ja haluaa elää Euroopan unionissa, koska se on selkeä vastaus. Ukraina maantieteellisesti on osa Eurooppaa, olemme eurooppalaisia historiallisesti, mentaliteetiltä me olemme eurooppalaisia, elämäntaso on kaukana Euroopan elintasosta ja me haluamme saada korkeamman elintason, joka naapurimme ovat osoittaneet. Tästä hyvä esimerkkiä Puola, Unkari, Slovakia ja Tsekin tasavalta ovat saavuttaneet huikeita yhdistyskelejä, mikä on hyvä esimerkki Unkar, Ukrainalle. Luonnollisesti tämä on suuri tehtävä. On monia tehtäviä, joita pitää täyttää vielä ennen Vilnaa. Minusta meillä on mahdollisuus vielä saada tämä aikaan. Ja mikä riippuu nyt meidän opposition voimasta, me tulemme kaikkemme täyttääksemme tehtävämme. Puhumme uudistuksista oikeuslaitoksessa, tuomioistuimissa, puhumme viiden kiistelyn alueen osalta parlamenttivaalien uudelleen käymisestä yritetään myöskin pitää vaalit pääkaupungissa Kiovassa. Me tiedämme tämän, tiedämme, että tämä on kotitehtävä. Me olemme kuitenkin sanonut alussa, että tämä on meidän prioriteettimme, koska maasta ei voi tulla eurooppalaista silloin, kun siellä on poliittisia vankeja. Minusta me voimme nyt saa, saada tämän aikaan, tulemme tekemään kaiken sen, mikä omin voimin voimme tehdä, jotta Julia Timoshenko vapautetaan. Tietysti korruptio on suuri kysymys. Tulemme taistelemaan myös tätä vastaan ja toteuttamaan uudistuksia. Ja vielä lyhyesti, olen vakuuttunut siitä, että kaikki Euroopan maat tarvitsevat Ukrainaa, vakaata maata, joka on taloudellisesti ja poliittisesti vakaa, koska levottomuus tällaisessa maassa keskellä Eurooppaa voi aiheuttaa levottomuutta myös muualla. Siksi meidän Mielipiteemme ja tavoitteemme on se, että tämä voidaan saavuttaa vain kun me liikumme Euroopan unionin suuntaan. Siksi assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen on Unkaraina, Ukrainalle erityisen tärkeää. Kiitokset kaikille, jotka tukevat tätä ajatusta. Oppositiona me teemme kaiken, minkä voimme. Tämä on meidän unelmamme, se, että tämä tavoite toteutuu. Ja Tsenyukilla on yksi kommentti, joka liittyy G20. Uh, you said about the G20. You know... Puhuitte G20 ja muistuttaisin vielä, että G8 kokouksessa viimeksi oli G7 plus 1, mutta nyt G20 voisi olla G19 plus 1 Syyrian, Snowdenin ja Ukrainan jälkeen. Eli meidän pitää olla yhtenäisiä, jotta onnistumme. Ja uskon, että G20 riippuu siitä, miten me toimimme, miten Ukraina ja EU toimivat. Eli meidän täytyy olla yhtenäisiä. Ja meidän täytyy osoittaa yhtenäisyyttä ja sitä, että haluamme allekirjoittaa nämä sopimukset. Pay the meals. Herra Putin kuitenkin joutuu maksamaan ateriat Pietarissa. Thank you very much. Kiitos tästä tilaisuudesta käydä tämä keskustelu. Tämä varmaankaan ollut viimeinen kokous Ukrainasta ja etäisestä kumppanuudesta ennen Vilnaa. Se tulee olemaan jatkuvasti esityslistalla. Haluan kiittää sitoumuksestanne ja toivon, että voimme jatkaa tätä yhteistyötä. Kiitos.